Good morning, dear colleagues. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. I see only happy faces. Tänä aamuna täällä näkyykin vain iloisia kasvoja, eli hyvä asia. Saimme aika lailla rennon kokouksen aikaiseksi. Sen takia käytimme tämän akateemisen vartin ja odottelimme kokouksen alkua. Okay, so let's start under point 16 on... Laitan liikkeelle kohdasta 16 esityslistalla. Kyseessä on parlamentin neuvoston direktiivi, aiheena maanhavainnoinnin satelliittitietojen levittäminen kaupallisiin tarkoituksiin. Esittelijä Libessä on Weidenholzer. Vastuuvaliokunta on ITRE ja me olemme säännön 53 mukaisesti toimivaltaisia tietosuoja-asioista. IMKO on mukana käsittelyssä säännön 54 mukaisesti. Ensin puheenvuoron saa esittelijä ja tämän jälkeen sitten muut jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. E, edustaja Weidenholzer. Kiitos puheenjohtaja. Tässä Lakialoitteessa on kyse siitä, että on yhä enemmän mahdollisuuksia havainnoida maata avaruudesta. Näitä tietoja kerätään valtavissa määrin, niitä tuotetaan valtavissa määrin ja tässä on nyt kyse siitä, että näitä tietoja voidaan käsitellä myös Euroopassa. Se on oikein ja on oikein, että ei estetä tällaista teknistä edistystä eikä nyt tässä vaiheessa teknisesti ole mahdollista tuottaa henkilökohtaisia tietoja. Ja tämä on se syy, miksi meidän valiokuntamme on tässä mukana, sillä meillä on tiettyjä huolenaiheita. Yritin laittaa yhden asian tähän tässä keskipisteeseen, nimittäin henkilötietojen suojan periaate, sitä ei pitäisi käsitellä pelkästään johdantosan kappaleessa, vaan itse artikla osissa se vastaa näiden asioiden merkitystä. Ja muutamia epäselvyyksiä, joita tästä lakitekstistä saattaisi tulla, olen yrittänyt selventää. Kyse on ennen kaikkea arkaluontoisista tiedoista, e- eli arkaluonteisten tietojen käsittely ei saa estää. Ja tässä onko se sellaisesta alasta, jolla on te- hyvin nopeita teknisiä edistysaskeleita, ja parlamentille pitäisi todellakin direktiivin käyttöönoton jälkeen vuosittain raportoida tämän direktiivin täytäntöönpanosta. Näin saattaa olla, että meidän pitää reagoida edistysaskelin. On järkevää, että tällä alalla otetaan eurooppalaisia säännöksiä käyttöön. Tietysti jäsenvaltiossa ajatellaan, että tämä pitäisi tapahtua jäsenvaltiotasolla, mutta kun ajatellaan digitaalista sisämarkkinastrategiaa ja näiden tietojen luonnetta, niin se, se ei ole kuitenkaan järkevää jättää tätä jäsenvaltiotasolle, vaan on järkevää käsitellä tämä tällä tasolla ja tämä on myös käsitys muissa valiokunnissa. Me olemme nopeasti päässeet pitkälle tässä työssä. ITRE aikoo vasta syyskuussa saada tämän työn päätökseen, joten tarkistusten jättämisen määräaikaa voimme lykätä kesäkuun alkuun asti. Mielestäni se olisi myös järkevää. Kiitos. The Shadows. Äh. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät Monika Holmajar. Nachdem heute jeder 15 Minuten Rederecht. Niin, kun väkeä on aika vähän paikalla, niin varmaan vartin saa jokainen täällä puhua. No, vitsit sikseen. Mielestäni tämä on erinomainen ja tarpeellinen järjestelmä. Pari kysymystä, mutta uskon, että muissa kokouksissa asiat voidaan selvittää. Kollega Weidenholz äh, ja komissiolle kysyi seuraava kysymys, tämä johdetut informaatiot. Mitä tämä tarkoittaa? Nämä tiedot otetaan tiettyyn käyttöön ilmeisesti ja käyttö tarkoitus johdetulle tiedolle. Onko tätä jotenkin määritelty? kollega Weidenholzer on luopunut tästä johdetun informaation terminologiasta, koska hän pitää sitä liian laveana ja epämääräisenä, joten mitä tämä tarkoittaa, tämä johdettu informaatio? Onko sitä jollakin tavalla määritelty missään? Ja sitten vielä kollega Weidenholzerille kysymys. Nämä niin sanotut arkaluontoiset maat ja sanot, että henkilötietoja ei käytetä, se on selvä asia. Viit Tämä kohta on poistettu. Sanotaan, että voidaan kieltää tällaisten tietojen levittäminen. Miksi teit näin? Direktiivin tarkoituksena on säännellä sisämarkkinoiden toimintaa, jotta vältytään siltä, että kaikki tekevät miten lystäävät ja tarkistuksessa neljä siinä on poisto joka kumoaa sisämarkkinasäännön ja otat kansallisen säännön käyttöön, eli jokainen jäsenvaltio voi päättää toimistaan tykönään, joten kysyisin, että miksi näin? Onko olemassa jotain tietoja, joita meidän pitäisi vielä tarkemmin käydä läpi? Nämä kaksi asiaa kävivät mielessäni, mutta muilta osin voin sanoa, että on hyvä, että jos jossain vaiheessa puhuttaisiin henkilötietojen käsittelystä, niin silloin sovelletaan henkilötietojen suojasta annettua asetustekstin määräyksiä. Ja kiitokset kollega Weidenholzerille tästä ja sitten mitä tulee näihin kysymyksiin, niin haluan vain saada tarkennusta näihin taustoihin liittyen. Ja sitten tämä määräaikan lyhennys, eli kolmen vuoden sisällä parlamentille ilmoitetaan asiasta, mutta sinä ehdotat, että vuoden jälkeen voi olla, että siinä vaiheessa ei ole vielä saatu mitään pantua täytäntöön. Onko tämä liian aikainen vaihe? Voiko siinä vaiheessa olla jo jotain tietoa käytettävissä? Olisiko parempi ehkä puhua kahdesta tai kolmesta vuodesta? Silloin voisi olla jotain dataa tarjolla, jota voitaisiin käsitellä ja jonka avulla voidaan jonkinlaista arviointia toteuttaa, sillä vuoden kokemuksen jälkeen varmaankaan informaatiota ei ole vielä niin hirveästi käytettävissä. Kiitoksia. Kiitos edustaja minä. Kiitos tänään. Kaikki puhuvat saksaa, joten minäkin jatkan saksaksi. Sillä tässä on kyse hyvin erityisestä yritystä sanastosta. Haluaisin ensiksi onnitella herra Weidenholzeria tästä työstä. Tämä työ on mennyt todellakin oikeaan suuntaan. Ja se, mitä Rova Holmaja tässä juuri sanoi, on juuri täm, tässä pääasia. Nimittäin meidän pitää löytää tasapaino sen välillä, että on tiettyjä intressejä kerätä näitä tietoja EU-tasolla, mutta toisaalta on myös pitää huolehtia siitä, että perusoikeuksia ei vähennetä. Kansalaisten pitää tuntea olonsa turvalliseksi. Minä tuen ennen kaikkea tarkistusta kahdeksan, tai kahdeksan artikla kahdeksan kolmas kohta. Tätä pitää vielä korostaa, mutta se mitä Rova Holmaja sanoi, on tärkeää pitää sanoa, että miksi jäsenvaltioille tässä annettaisiin tietty oikeudet tai sitten ei sillä tämä, on, tämä ei vastaa tiettyä perusperiaatetta. Mutta yhteistyö tulee varsin mielenkiintoista. Andre kollegan Onko muita kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Kysyisin sitten komissiolta. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Eh, möchte die Kommission sprechen? Ja, bitte. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you, thank you very much, madam. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti sanon vain, että komissio tukee tarkistusten takana olevia pyrkimyksiä. Tarkoitus on selkeyttää tietosuojan merkitystä ja tämä heijastuisi myös tekstissä asianmukaisesti. Mutta aivan niin kuin muutkin puheet, niin komissio on huolissaan siitä, että jotkut tarkistuksista voisivat vaarantaa sisämarkkina potentiaali, joka tähän direktiiviin sisältyy. Sen takia varoittelisimme tästä seikasta, erityisesti kun kysy on satelliittitietojen levittäminen tai sellaisten tietojen levittäminen, jotka on jo kertalleen valvottu. Sitten erityisen kysymyksen todetaan, että as well as information derived niistä johdettava informaatio ilmaukseen liittyy. Selitys tähän on aivan yksinkertainen direktiivissä. Kyse on korkearesoluution tiedoista, jotka ensimmäistä kertaa tuodaan markkinoille. Voi olla, että osa tällaisesta tiedosta on jo prosessoitu me puhumme tämän tyyppisestä tapauksesta, eli tällainenkin mahdollisuus halutaan kattaa tekstillä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Gonzalez. Kiitos, herra Gonzales komissiosta. Ja sitten esittelijä Weidenholzer, olkaa hyvä. Ja, yeah, äh, mich. Kiitos paljon. Uskon, että meillä ei ole suuria erimielisyyksiä ja nämä kummatkin kohdat, jotka Rova Holmaja mainitsi, nimittäin tarkistus 4. Tämä johtuu siitä, että tämä kohta on mielestäni turha, sillä tämä on muualla jo mainittu, mutta voimme tästä kyllä keskustella, ei siellä minulle mikään ongelma. Ja tämä yhden vuoden määräaika se on ehkä sisällöllisempi ongelma. Minusta olisi järkevää sen takia, että tekniikka kehittyy todella nopeasti, ottaa käyttöön tämä mekanismi. Jos tulee äkillisiä muutoksia, silloin olisi hankalaa, jos täytyy odottaa kolme vuotta, mutta ehkä voimme ottaa tämän muussa muodossa mukaan tekstiin. Mutta tässä on kyse siis siitä, että miten nopeasti teknologia kehittyy jopa puolen vuoden aikana. Kehitys on niin nopeaa, että meidän pitää tällä alalla saada joku tapa aikaiseksi reagoida nopeasti. Odotan rinnalla yhteistyötä kollegoiden kanssa. Hei, okay, wir auch. Danke, Herr Weidenholzer. Mekin odotamme innolla. Ensimmäinen kesäkuuta on tarkistusten määräaika, aivan niin kuin puhuimme. Ja sitten voimme siirtyä kohtaan 17 esityslistallamme. ILOn yleissopimuksen uusi pöytäkirja hyväksyttiin Genevessä vuonna 2014. Pöytäkirja 6 käsittelee täytäntöönpanon aukkoja, kun kyse on pakkotyötä koskevasta ILON yleissopimuksesta. Kyse on myös pakkotyön uhrien korvauksesta ja suojaamisesta. Kyse on EUn lainsäädännöstä, joka jo nyt on säädeltyä tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Jäsenvaltiot eivät voi päättää siitä, että ne EUn toimielinten puitteiden ulkopuolella ratifioisivat tämän pöytäkirjan, koska osa pöytäkirjasta kuuluu EUn toimivallan alle. Näin jäsenvaltiot voitaisiin auktorisoida ratifioimaan ne osat pöytäkirjasta, jotka kuuluvat EU-toimivallan alle. Artiklan 218 mukaisesti parlamenttia pyydetään antamaan hyväksyntänsä. Olemme kutsuneet komission ja neuvoston esittelemään tätä päätösluonnosta ja tämän jälkeen esittelijä Rouva Stevens saa puheenvuoron komissio, neuvosto ja sen jälkeen esittelijä. Komissiosta Rova Pisho. Ähm, Paljon kiitoksia Rova puheenjohtaja. Heinäkuussa 2014 ILO-konferenssi kolmikanta kokouksessa hyväksyttiin pöytäkirja sopimuksen liittyen tässä hyödynnettiin Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden aktiivista toimintaa. Tulos on tärkeä 80 vuotta sen jälkeen, kun äh, ILO hyväksyi sopimuksen pakkotyön vastaisessa taistelussa, niin päätettiin, että jotain on tehty ja arvioiden mukaan yli 20 miljoonaa ihmistä on joutunut pakkotyön uhriksi tai Äh, pakollisen työn uhriksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että noin 150 miljardia dollaria laiteta tuottoa syntyä äh, kotityön kautta kalastus, rakennus, maatalous ja kaivostyö sektorilla käytetään yleisesti pakkotyövoimaa. Tästä on mediastakin voinut kuulla kauhutarinoita. Uusien standardien täytäntöönpano antaa mahdollisuuden paremmin taistella pakkotyön käyttöä vastaan. Jäsenvaltio tai maat, jotka hyväksyvät vuoden 2014 pöytäkirjan, sopivat siitä, etteivät käytä pakkotyövoimaa, suojelevat uhreja ja tarjoavat oikeus muutoksenhakukeinoja. Tarkoituksena on kehittää kansallisia toimintaohjelmia pakkotyön torjunnan vastustamiseksi. Tarkoituksena on myöskin valistaa haavoittuvammassa asemassa olevia henkilöitä ja suojella heitä ö, tällaisilta työllistämistoimenpiteiltä. Tarkoituksena on varmistaa, että tunnistetaan nämä mahdolliset uhrit ja annetaan heille apua. Jäsenvaltioiden on tarjottava muutoksenhakumahdollisuuksia ja uhreille korvausmahdollisuuksia, ja niiden täytyy varmistaa, että uhreja ei lähdetä syyttämään pakkotyöstä johtuvista laittomista työsopimuksista. Pöytäkirjan täytäntöönpano on erittäin tärkeä unionin näkökulmasta katsottuna ja Euroopan unioni on sitoutunut tarjoamaan äh, ihmisarvoista työtä ja taistelemaan muun muassa ihmiskauppaa vastaan sekä unionin rajojen sisäpuolella että myöskin ulkosuhteidensa yhteydessä. Unioni on myöskin sitoutunut vaalimaan myöskin sukupuolten välissä tasa-arvoa ja myöskin lapsen oikeuksia. Työoikeudet liittyvät läheisesti ihmisarvoiseen työhön ja jäsenvaltiot tämän pöytäkirjan allekirjoittamisen myötä osoittavat, että Euroopan unioni johdonmukaisesti ajaa perusoikeuksia ja pyrkii maailmanlaajuisesti parantamaan työolosuhteita, työoikeuksia. Ja mitä tulee ihmiskaupan kitkemiseen, niin jäsenvaltiota pyydetään ratifioimaan kaikki mahdolliset kansainväliset sopimukset ja sitoumukset, jotka edesauttaisivat tätä tässä työssä. Näin voidaan tehokkaammin, koordinoidummin ja johdonmukaisemmin taistelemaan ihmiskauppaa vastaan. Uhrien aseman vahvistaminen EU:ssa on ollut myöskin komission strategisena tavoitteena ja unioninkin tavoitteena viime vuosien aikana. Rajat ylittävien sääntöjen käyttöönotto ja kansainvälisen yhteistyön käyttöönoton myötä myöskin unionin toimintamahdollisuudet vahvistuvat. Pöytäkirjan hyväksymisen myötä ulkosuhde, tilanne muuttuu ei ainoastaan kauppa- ja assosiaatiosopimusten osalta, ja antaa mahdollisuuden toimia yhtä tasaväkisin mahdollisuuksin kumppaneidemme kanssa. Pöytäkirjan määräysten huomioiminen kolmansissa maissa, kolmansissa maissa edellyttää unionin vahvaa toimintaa, kuten olemme huomanneet näiden kahdeksan ilon yleisopimuksen pöytäkirjan kautta kun katsotaan uhrien suojelua ja kuin mahdollisuuksia, niin pöytäkirjassakin puhutaan myöskin rikosoikeudellista yhteistyöstä. Ja samalla viitataan kahteen direktiiviin, muun muassa uhrien oikeuksia käsittelevän direktiiviin. Tässä huomioidaan myöskin työntekijöiden vapaa liikkuvuus sekä maahanmuuttokysymykset. Viitan tässä direktiiviin 1084. Ja kuten jo totesin, tässä huomioidaan myöskin kehitysyhteistyö, kauppavälineet ja kauppasopimukset – ja yleis, muun muassa yleissopimus, joka on ILOn työstämä. tarkoituksen on varmistaa, että Euroopan unionissa ja kolmansissa maissa nämä kyseiset pöytäkirjamääräykset pannaan täytäntöön. Euroopan unionin lainsäädäntö on yksityiskohtaisempi kuin tämä pöytäkirjan sisältö, mutta juuri neuvotteluiden kautta on varmistettu, että pöytäkirjan ja Euroopan unionin äh, säännöstön välillä ei ole ristiriitoja. Mitä tulee pöytäkirjaan, niin tässä tarvitaan nyt institutionaalista toimintaa, jotta jäsenvaltiot saisivat ratifioitua tämän pöytäkirjan. Tämä tarkoittaa sitä, että että pöytäkirjan allekirjoittamisen esteet poistetaan unionin tasolla, jotta jäsenvaltiot voisivat pöytäkirjan allekirjoittaa. Ja tästäpä syystä komissio on hyväksynyt neuvoston ehdotuksen mahdollisimman pikaisesti, jotta ratifiointi voidaan toteuttaa. Ehdotukset hyväksyttiin vuoden 2014 syyskuussa. Jäsenvaltiot voivat siis ratifioida unionin intressien mukaisesti tämän pöytäkirjan niiden osien osalta, jotka kuuluvat unionin toimivaltuuksiin. Jäsenvaltioiden tulisi ryhtyä toimenpiteisiin ratifioinnin varmistamiseksi ensi vuoden loppuun mennessä. Kaksi ehdotusta on jätetty. Yksi liittyy sosiaaliseen ulottuvuuteen ja oikeusperustaan sekä toisaalta taas oikeudellisessa yhteistyöhön rikosoikeudellisissa asioissa. Tässä täytyy ottaa huomioon ja eri menettelytavat neuvostossa. Kyse on juridisesta ulottuvuudesta eikä niinkään sisältöön liittyvästä asiasta. Ehdotukset on hyväksytty neuvostossa 218.6 menettelyn mukaan ja nyt tarvitaan vain vihreää valoa parlamentin puolelta. Tänään me keskustelemme tästä ö, oikeudellista, rikosoikeudellista kysymyksistä, sosiaalinen ulottuvuus, sitä käsitellään sitten työllisyysvaliokunnan kokouksessa. ILO-yleissopimuksessa, kemikaali-yleissopimuksessa asioita on käsitelty ja me toivomme, että ehdotukset voidaan hyväksyä mahdollisimman nopeasti, jotta jäsenvaltiot voivat ratifioida pöytäkirjan mahdollisimman nopeasti, kunhan ne ovat siihen kykeneviä. Jotkut jäsenvaltiot olisivat jo nyt valmiita allekirjoittamaan sopimuksen tai pöytäkirjan. Me olisimme tyytyväisiä, jos parlamenttikin voisi hyväksyä ehdotuksen. Tämä on Euroopan unionin ponnisteluissa erittäin tärkeällä sijalla, koska näin keskeisimpiä työ lainsäädäntömääräyksiä sovellettaisiin kaikkialla maailmassa ja taisteltaisiin tehokkaasti ihmiskauppaa vastaan. Olisi hyvä, jos tämä, nämä standardit hyväksyttäisiin mahdollisimman nopeasti ja tarjottaisiin myöskin uhreille tukea ja korvauksen hakun mahdollisuuksia. Erityis, erityiskiitos kuuluu puheenjohtajavaltiolle ja esittelijälle tämän asian käsittelystä. Kiitoksia. Kiitos, Rova Pisho. Sitten kääntyisin puheenjohtajavaltion puoleen. Rova Skibole. Thank you, madam, and... Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Kiitos siitä, että saamme mahdollisuuden käyttää puheenvuoro puheenjohtajavaltio Latvian nimissä ja esitellä neuvoston kannan päätöksestä, jolla auktorisoitaisiin jäsenvaltiot ratifioimaan pöytäkirja osana ilon tärkeätä yleissopimusta, joka säätelee pakkotyötä rikosoikeuden alalla tehtävää yhteistyö, aivan niin kuin komissio mainitsi. Samanlainen päätös on tehty sosiaalipolitiikasta. Siitä keskustellaan nyt työllisyysasian valiokunnassa. Pakkotyö on sellainen ilmiö, joka valitettavasti on edelleenkin olemassa, vaikkakin 80 vuotta sitten hyväksyttiin ilon yleissopimus. Sitä täydennettiin viime vuonna pöytäkirjalla. Pöytäkirja on tärkeä poliittisesti sen tarkoitus on tehostaa pakkotyön vastaista taistelua nykymuodossaan ja avustaa uhreja ja tehostaa kansainvälistä yhteistyötä. Korostaisin sitä, että näissä keskusteluissa neuvostossa jäsenvaltiot ovat ilmaisseet tukensa pyrkimyksille, jotka pöytäkirjaan on merkitty ja sen ratifioinnille. Kun päätös hyväksytään, jäsenvaltiot voivat ratifioida ne osat pöytäkirjaa, jotka kuuluvat Euroopan unionin toimivaltuuksien artiklan 2, 82 kohdan 2 mukaisesti EU-sopimuksessa. Jotta tätä ehdotusta vielä voitaisiin selkeyttää, niin neuvosto katsoo, että on syytä muuttaa komission ehdotuksen sanamuotoa useissa kohdissa. Aivan erityisesti on lisätty uusi johon tuossa on kappale kaksi, jossa korostetaan ILOn pakkotyöyleissopimuksen merkitystä. Alkuperäistä kohtaa kaksi on muutettu, on selkeytetty rikosuhrien avustamisen merkitystä. Tämähän katetaan jo olemassa olevilla unionin säännöillä ja voi olla, että niihin vaikutuksia aiheutuu uusi, johdantosan kappale 7 ja muutettu artikla 1 tekevät selkeämmäksi sen, mitkä osat pöytäkirjasta kuuluvat tämän päätöksen alaan. Alkuperäinen kohta kahdeksan on muutettu. Se liittyy pöytäkirjaan 22. Tehdään selväksi, että Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen. Artikla 4 poistettiin Tanskan ehdotuksesta ja tämä on suora seurausta siitä, että pöytäkirjalla on primäärilain status. Neuvosto toinen maaliskuuta pääsi sopimukseen periaatteellisella tasolla, ottaen huomioon poliittisen ja oikeudellisen merkityksen, joka tällä pöytäkirjalla on. Tämä antaa tärkeän merkin kansainvälisesti eh, siitä, että EU voi näyttää esimerkkiä parannetun puitteiston näkökulmasta, kun taistelemme pakkotyötä vastaan. Haluaisin loppuun ilmaista toiveet siitä, että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä. Ja näin voimme tämän säädöksen lopullisesti neuvostossa hyväksyä. Kiitos. Skibele. Kiitos, rouva Skivele. Nyt esittelijä rouva Stevens, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle ja neuvostolle tästä esittelystä. He ovat jo kertoneet pääasioista ja sovitusta tehdystä sopimuksesta. Tässä on kyse perusoikeuksista, rikosuhrien oikeuksista ja, ja siitä, että torjutaan yhtä kauheimmista rikoksista, joka vahingoittaa ihmisiä, yhteiskuntaa ja taloutta. Kun takaamme tämän pöytäkirjan ratifioimisen, se on tärkeä askel ihmiskaupan torjunnassa ja rikosuhrien oikeuksien takaamisessa koko Euroopassa. Parlamentaarinen menettely voi olla yksinkertainen, mutta nämä aiheet, joita tässä halutaan ja aletaan käsitellä, eivät ole yksinkertaisia. Tämä alkuperäinen pöytäkirja tuli voimaan vuoden 90 jo, siis yleissopimus tuli vuonna, jo vuonna 30 voimaan, mutta silti pakkotyötä on vielä näin paljon olemassa. 20,9 miljoonaa ihmistä joutuu kärsimään siitä. Ja valitettavasti on jätetty panematta toime, toimia näiden rikosten torjumiseksi. Tämä pöytäkirja haluaa vahvistaa toimia pakkotyön poistamiseksi. Meidän velvollisuutemme lainsäätäjinä on suojella niitä, jotka ovat heikommassa asemassa, ja siksi toivon, että voin luottaa kollegoiden tukeen niin, että saamme parlamentin hyvän, hyväksynnän annettua. Kiitos. Kiitos edustaja Stevens. Nyt pyytäisin varjoesittelijää Merci, euh, Madame la Présidente. La proposition de décision. Kiitos. Neuvoston eh, esitys siitä, että hyväksyttäisiin pöytäkirjaa pakkotyötä koskevan ilon yleissopimukseen. Siinä on kyse ennen kaikkea lasten ja ihmisoikeuksien suojelemisesta. Ja tässä halutaan lähettää selkeä viesti Euroopan kaupallisille kumppaneille – ja on kyse siitä, että, yrit, että korostetaan perusoikeuksien tärkeyttä. Tämä tulee nyt hyvään aikaan, kun, äh, kun kaksi vuotta sitten Bangladeshin tekstiilitehdas paloi. Ja me tarvitsemme nyt asiankuluvat puitteet pakkotyön torjumiseksi. On siksi erittäin tärkeää, vahvistaa pakkotyön uhrien suojelua ja pitää rangaista vielä tiukemmin ihmiskaupasta. Ja juuri tätä varten pöytäkirja on tärkeä ja os, tämä ja jäsenvaltiot voivat siis tämän pöytäkirjan ratifioida. Ryhmäni näkee tämän myönteisesti sen jälkeen, kun kaikki estet ratifioinnilta on poistettu, jäsenvaltiot voivat ratifioida tämän pöytäkirjan ja näin torjua pakkotyötä ja yleisesti kunnioittaa ihmisoikeuksia. Kiitos. Anybody else? Who... Kiitos. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Jolle haluan, niin pyytäisin esittelijä Stevensia. Haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? No, okay. Thank you very much. Selvä. Kiitoksia kovasti. Edustaja Stevens esittelee kesäkuun neljäs päivä mietintöluonnoksensa. Onnea työhön. Seuraava kohta esityslistallamme. Kysyn nyt kollegoilta sihteeristöstä, onko kaikki asianosaiset nyt paikalla? Ovatko kaikki täällä? Esittelijä kyllä on. Ovatko muutkin? Selvä. Sitten voimme mennä eteenpäin seuraavaan kohtaan, kohta 18. Tämä valiokunta päätti hyväksyä lausunnon komission vuosikertomuksesta aiheena Euroopan oikeuden soveltaminen, sen valvonta. Kyse on EUn lainsäädännön soveltamisesta sisä- ja oikeusasioissa. Meidän valiokuntamme piti prioriteettina varmistaa että täytäntöönpano todella toteutuu asianmukaisesti. On hyvin tärkeää perehtyä näihin asiakirjoihin. Annan puheenvuoron komissiolle lyhyttä alustusta varten löydösten osalta, oikeissa sisäasioiden osalta näistä vuosikertomuksesta ja tämän jälkeen esittelijä Ungurianu saa mahdollisuuden esitellä lausuntoluonnoksensa. Euroopan komission puheenvuoro Thomas Poshi, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Good morning, ladies and... Kiitos, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Komission vuosikertomus EUn lainsäädännön soveltamisen valvonnasta jakautuu pääasiakirjaan, pääkertomukseen, joka tarjoaa tilastotietoa tärkeimmistä numerotiedoista tietystä rikkomustapauksesta jäsenvaltioiden kanssa sitten myös keskustellaan ja virallisista rikkomuskäsittelyistä. Sitten meillä on myös oikeudenkäyntitilastot näiltä vuosilta. Sitten käsittelemme poliittisia näkökulmia, jotka mielestämme ovat hyvin tärkeitä tietyn vuoden osalta. Pääkertomushan on sellainen, että yleensä kerromme lukutietoja 28 jäsenvaltiosta ja tätä täydentää vielä kaksi työasiakirjaa. Toinen on jäsenvaltiokohtainen jaaltaan. Siitä löytyvät lisätiedot ja uudet rikkomusmenettelyt, tuomioistuin käsittelyt, valitukset ja myös pilottihankkeet, pilottimenettelyt. Ja toinen työasiakirja jakautuu poliittisiin aloihin. Tilastotietoja äh, sisäasioista ja toisaalta oikeusasioista. Näimme Libe-valiokunnan mietintöluonnoksen. Olemme tietyissä kohdin samaa mieltä. Erityisesti valitusten suuresta määrästä olemme samaa mieltä niitä jätetään oikeudellisten asiain alalla paljon. Komissio ei näe valitusten suurta määrää sinällään kielteisenä seikkana, sanotaanpa vaikka näin. Edelleenkin on huomattavaa sekaannusta kansalaisten keskuudessa siitä, miten perusoikeuskirjaa sovelletaan esimerkiksi. Komissio seuraa jokaista valitusta, jonka se saa ja antaa asianmukaista palautetta kansalaisille. Komission tulisi myös, niin kuin täällä todetaan, seurata turvapaikkajärjestelmän soveltamista ja täytäntöönpanoa. Pitää paikkansa. Jotkut direktiivit ja asetukset turvapaikkajärjestelmässä ovat jo voimassa. Kaksi keskeistä direktiiviä kuitenkin astuvat voimaan siinä mielessä, että kansallisen lainsäädäntöön siirtämisen määräaika koittaa vasta kesällä ja vasta siinä vaiheessa näemme, ovatko jäsenvaltiot noudattaneet täytäntöönpanon säännöksiä ja ovatko säännöt sitten oikeita? Kun ajatellaan ihmissalakuljetusta ja direktiiviä, joka asiaa säätelee, niin täytyy panna merkille, että komissio on jo käynnistänyt yksityiskohtaisen täytäntöönpano- ja kansallisen lainsäädäntöön siirtämistoimien seurannan. Olemme jo käynnistäneet 13 rikkomusmenettelyä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole onnistuneet täysin ilmoittamaan tai osittain ilmoittamaan näistä täytäntöönpanotoimista, kansallisen lainsäädäntön siirtämistoimista. Katsomme vielä yksityiskohtaisemmin tilannetta ja katsomme, ovatko toimet asianmukaisia eikä pelkästään täydellisiä. Sitten pöytäkirja 36 Lissabonin sopimuksessa. Viralliset kolmannen pilarin toimet ovat myös komission tutkittavina. Oikeus- ja sisäasiain pääosasto kerää tällä hetkellä tietoa jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädäntöön siirtämisestä ensi, ennen joulukuun 2014 määräaikaa näitä tietoja kerättiin neuvoston toimesta. Vasta määräajan jälkeen työ siirtyi komission tehtäväksi. Tässä mukana on tusinoittain puitesopimuksia, jotka jäsenvaltioiden on nyt siirrettävä kansalliseen lainsäädäntöön. Kyse on massiivisesta työtaakasta mutta tulevissa vuosikertomuksissa me palaamme tähän aiheeseen ja raportoimme asiasta yksityiskohtaisemmin. Sitten tiedonsaantiasiat rikkomusmenettelyihin ja mahdollisiin rikkomisiin liittyen. Yleisemmin nämä tunnetaan avoimuuskysymyksenä. Komissio oli sillä kannalla, että on aivan legitiimi intressi Euroopan parlamentissa ja kansalaisten taholla saada aika lailla tietoa rikkomusmenettelyistä. Toisaalta taas, ja tätä korosti ja äh, huomautti myös tuomioistuin, että jäsenvaltioiden tulee voida säilyttää tietty luottamuksellisuus. Ja komissio ja jäsenvaltio voivat näissä tapauksissa löytää asianmukaisia ratkaisuja, jotta voidaan ratkaista juridisia ongelmia, eikä tarvitse mennä tuomioistuimeen, eikä tarvitse käynnistää pitkää ja varsin kallistakin rikkomusmenettelyä. Tavallaan tässä pyrittiin oikeanlaiseen tasapainoon komission näkökulmasta. Loppuun vielä mietintöluonnoksessa mainitaan myös lisätiedot ja vuosikertomusten täydentäminen muilla tiedoilla. Komissio on valmis keskustelemaan asiasta parlamentin valiokuntien kanssa ja jäsenten kanssa. Kun ajatellaan lisätiedot, tiedon toimittamismahdollisuuksia, niin kehotamme jatkamaan keskustelua rakenteellisemman tiedon kulun varmistamiseksi parlamentille. Komission nettisivuthan sisältävät käynnissä olevat rikkomusmenettelyt ja tietoja näistä. Säännönmukaisesti informoimme myös suurta yleisöä, jos komissio ryhtyy virallisiin toimiin näissä menettelyissä tai jos nämä menettelyt saatetaan päätökseen. Kiitos. Basi. Kiitos, herra Basi. Nyt esittelijä Ungurianu, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Lyhyesti sanottuna lausunto kertoo juuri tästä eh, vuosien 2000 2012 ja 2013 Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta. Ja tässä on tietysti kyse oikeus- ja sisäasioista ja kyse on tiedoista, jotka on liitteessä mukana. Sisäasioiden alalla vuonna 2013 rikkomustapauksia oli 44. Suurin osa niistä liittyi turvapaikkaan ja ihmiskauppa-asioihin ja suurin osa vuoden 2013 rikkomusmenettelyistä johtui siitä, että direktiivi ihmiskaupan ehkäisemistä ja torjumisesta oli saatettu liian myöhään osaksi kansallista lainsäädäntöä. Oikeudellisten asioiden alalla sitten taas vuonna 2013 suurin osa avoimista rikkomusmenettelyistä liittyi kansalaisuuteen ja vapaateen liikkuvuuteen ja monia viivästymisrikkomustapauksia on ilmoitettu. Suurin osa liittyi direktiiviin oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä. 16 jäsenvaltiota ei pystynyt saattamaan tätä direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä määräajassa täytäntöpanosäännösten mukaisesti. Voidaan sanoo, että jäsenvaltiot ponnistelevat rikkomusten korjaamiseksi ennen tuomioistuinten puuttumista asiaan, mutta jo aikaisemmassa vaiheessa asiaan pitäisi puuttua ennen kuin päästään prosessin tähän vaiheeseen. Viime vuosina komissio on ponnistellut kovasti jäsenvaltioiden tukemisessa tässä täytäntöönpanossa ja tässä suhteessa esimerkiksi vastaavuustaulukot, vaatimusten mukaisuuden tarkistaminen, tulostaulukot, suuntaviivat ovat toimia, jotka on otettu käyttöön, mutta voidaan sanoa, että EUn lainsäädännön soveltaminen erityisesti ja, e, e, yleisesti ja erityisesti oikeus- ja sisäasioissa pitäisi olla jäsenneltömpää, yksityiskohtaisempaa ja ja osallistavampaa. Olen tässä lausunnossa sanonut, että vuotuinen, että vuosikertomukseen voitaisiin ottaa muitakin elementtejä mukaan, jotta parlamentti saisi paremmin tietoa oikeuden soveltamisesta. Komission pitäisi tunnistaa parhaat tavat päästä tähän. Pitäisi käyttää tiedonantovälineitä avoimuuden lisäämiseksi ja pitäisi taata sopiva pääsy tietoihin, jotka koskevat EU-oikeuden soveltamista. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että olen avoin kaikille kollegoiden ehdotuksille. Odotan innolla yhteistyötä varjoesitteleiden kanssa pian. Kiitos. No, mistä Unguriano? Kiitos, herra Unguriano. Nyt edustaja Guillaume on varjojen joukosta mukana. Ja tämän jälkeen Jusmanova on myös varjoesittelijä. Kiom, olkaa hyvä. Kiitos, en ole virallisesti varjoesittelijä, mutta olen Vera Bajetin sijaisena. Ensiksi haluaisin kiittää komissiota ja valmistelijaa näistä esittelyistä. Yleisesti herra Päijä voi olla samaa mieltä näistä prioriteista, jotka on Ungureanon lausuntoluonnoksessa esitelty. Ennen kaikkea, mitä tulee turvapaikkapaketin ja oikeus oike, ja näihin säännöksiin oikeudesta puolustukseen. Hän haluaisi myös, hän haluaisi kuitenkin korostaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin on tärkeää nopeuttaa direktiivin täytäntöpanoa, joka joka koska ihmiskaupan ehkäisemistä. Tällaisen ihmisarvon loikkaukset ovat tuomittavia. Pitää todellakin korostaa tätä aihetta herra Bäjen mukaan. Ja nyt kun katsotaan Välimeren tilannetta, jäsenvaltioiden on kannettava vastuunsa. Pitää suojella uhreja ja torjua nä- tätä ihmissalakuljetusta. Ja tämä on ennen kaikkea viimeaikaisen traagisten tapahtumien takia tärkeää. Nämä säästötoimenpiteet, joita unioni on pakottanut jäsenvaltioille, ne, ne vaikuttavat esimerkiksi oikeusjärjestelmiin. Tämä vaikeuttaa unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa. Ja lisäksi komission, komission REFIT-ohjelma voisi ehkä parantaa täytäntöönpanoa, lainsäädännön täytäntöpanoa, mutta tämä ei saa, saa vähentää kansalaisten turvallisuutta ja terveyttä. Kiitos. Siis Kiitos. Sitten Jusmanova. Госпожо председател, уважаеми колеги. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, alkuun haluaisin onnitella esittelijämme saavutetuista tuloksista. Onnittelut hänelle myöskin siitä, että hän on toiminut mandatin rajoissa ja niitä hyödyntäen. On tärkeää seurata unionin lainsäädännön soveltamista ja oikeuden soveltamista. Sehän on yksi keskeisimmistä parlamentin tehtävistä soveltamista on valvottava, koska se vaikuttaa suoraan kansalaisten elämään. Tämä huomioiden onkin ihan hyvä, että molemmat vuosikertomukset puuttuvat useisiin tapauksiin, joissa on rikottu unionin oikeuden soveltamista. Valitettavasti viivästyksiä on ilmennyt. Olen toki samaa mieltä, että on tärkeää, että Euroopan unionin oikeutta sovelletaan tehokkaasti ja aikataulun mukaisesti. Tämä on tärkeää, jos halutaan taistella muun muassa ihmiskauppaa vastaan. Toki komissio on sopimusten vartija ja komission pitäisikin olla ponnekkaammin puolustamassa ihmisoikeus yleissopimusta. Tämän verran minulla oli tähän liittyen lausuttavana. Kiitoksia. Ennen kuin esittelijä saa puheenvuoron, niin kerron teille, että puitesopimuksen mukaisesti, on kolme komission kanssa vuosikertomuksen jälkeen, tämän päivän jälkeen, komissio toimittaa parlamentille tietoa kaikista rikkomusmenettelyistä ja virallisista ilmoituksista. Tämän komissio todella voisi nyt tehdä, koska se, siitähän meillä toistaiseksi on vielä puutetta. Nyt esittelijä saa vielä puheenvuoro. Edustaja Unguriaan, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että kiitän puhujia näistä ehdotuksista ja jotkut ehdotukset onkin jo otettu huomioon. Odotan niin olla yhteistyötä. Kiitos. And uh, good work Dad. Hyvää työtä teillekin. Tarkistusten määräaika on 19. päivä toukokuuta ensi viikolla kello 12. Meillä on vielä paljon aikaa, 25 minuuttia. Meidän täytyy keskeyttää kokous. Niin, olkaa hyvä. Five minutes actually. Kollegan pitäisi olla tällä paikalla viidessä minuutissa, eli en tiedä, haluatteko käyttää kuitenkin tauon nyt tässä välissä. Uh, we will uh, look at the, at the... Okay, I have to suspend the meeting. Täytyy nyt keskeyttää kokous 20 minuuttia. Kiitos. Let's continue the debate today. Jatketaan tämän päivästä keskustelua. Meidän tulisi nyt edetä kohtaan 19 ja myös kohtaan 20 esityslistalla. Saamme komissiolta kertomuksen edistyksestä Romaniasta – ja Bulgaariassa yhteistyö- ja seurantamekanismin voimassa ollessa. Nämä mekanismithan perustettiin silloin, kun nämä jäsenvaltiot liittyivät jäseniksi vuonna 2007. Silloin sovittiin, että tarvitaan vielä lisätyötä, jotta voidaan oikeuslaitoksen uudistukseen saada lisää tehoa taistella järjestäntä rikollisuutta ja korruptiota vastaan. Ensimmäinen kierros yhteistyö- ja seurantamekanismin osalta käytiin 2007-2012 ja sitten toisessa vaiheessa seurattiin toteutumista, lainsäädännön noudattamista sekä oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Tammikuussa 2015 komissio julkaisi edistyskertomuksen tämän mekanismin mukaisesti – miten oikeuslaitoksen uudistus on edennyt, miten on taisteltu korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Meillä on paikalla komissiosta yksikön päällikkö William Sleeth. Hän saa puheenvuoron ja voi esitellä näiden maiden edistyskertomukset. Olkaa hyvä. Madam Chairman, Honorable Kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisat edustajat. Oikein paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta esitellä teille nämä komission kertomukset, jotka kuten sanottiin, hyväksyttiin tammikuun 28. tätä vuotta. Me tietenkin katsomme, miten Romania ja Bulgaria ovat toimineet omalta osaltaan niin käyden kohta kohdalta läpi. Aloitetaan Bulgaariasta. Ehkäpä kannattaa tässä pitää mielessä, että kyse on vuosittaisista kertomuksista ja komissio pyrkii huomioimaan vallitsevat olosuhteet ja tulokset, jotka on saatu aikaiseksi kuluneen vuoden aikana. Eli nämä kertomukset ikään kuin kattavat vuoden 2014. Mitä tulee Bulgaariaan ja tämän vuoden kertomukseen, niin siellä todetaan, että edistys on hidasta se kuvastaa vallitsevaa hankalaa poliittista tilannetta. Keskeisiä ongelmia on tunnistettu ja ratkaisumalle on esitetty. Tarkastuskertomuksessa esitetään myöskin tulevaisuutta silmällä pitäen tiettyjä ikään kuin testejä, mutta poliittista kulttuuria toki on muutettava ja kun huomioidaan, että asioita on käsiteltävä ponnekaasti, niin lisäksi kertomuksessa sanotaan, että tavoitteiden saavuttamiseksi muutoksen on saatava aikaiseksi. Me olemme ker- kerros, äh, katsoneet järjestäytynyt rikollisuutta, korruptiota ja oikeuslaitoksen uudistamista. Me katsomme yleisstandardeja, maistraatiin liittyen riippumattomuutta ja koskemattomuutta sekä tätä hallinnollista puolta, eli että miten oikeuslaitosta olisi johdattava. Kertomuksesta käy ilmi, että hallintopuolella viime vuosien aikana edistystä on tapahtunut muun muassa työjakoanalyysin osalta, mutta ongelmana on tämänhetkinen oikeuslaitoksen liittyvä uudistamisstrategia. Aikaisemmissakin kertomuksissa tähän asiaan on puutettu. Parlamentti yleisesti tätä tukee Bulgariassa, mutta nyt herää kysymys siitä, että missä määrin strategian osa-alueet käytännössä toteutuvat. Lisäksi kertomuksessa todetaan, että esimerkiksi nimityksiin ja työnjakoon liittyvät päätökset ovat sattumanvaraisia – Näitä asioita täytyy tarkkailla ja seurata tulevien vuosien aikana. Mitä tulee korruptioon, niin ongelmana on se, että korruptiota vastaan ei kovinkaan ponnekkaasti haluta toimia. Ensinnäkin aika lailla vähäisiä tapauksia on tunnistettu ja niissäkin aika vähäisessä tapauksessa on mitään tuomiota langetettu, mutta Tiettyjä organisatorisia parannuksia on saatu aikaiseksi, mutta kunhan isommat asiat tulevat esille, niin sitten nähdään, miten järjestelmä käytännössä toimii, mutta tällä hetkellä tällaisia isompia juttuja on aika vähän esillä. Ja sitten tämä kansallinen korruption taistelun strategia. Kertomusta laadittaessa me vain katsoimme sitä, mitä sillä hetkellä oli tietona tarjolla mutta uusi strategia on saatu aikaiseksi ja tarkoituksena on tulevien vuosien aikana varmistaa, että tämä strategia käytössä voisi myöskin toteutua. Ja sitten mitä tulee järjestäytyneeseen rikollisuuteen, tälläkin saralla institutionaaliset uudistukset eivät ole vielä kantaneet hedelmää. Porsanreikiä on edelleenkin olemassa ja se näyttää olevan syynä siihen, että toimet eivät käytännössä toteudu. Tietynlaista uudistustoimintaa on havaittavissa. Vastuu on selkeämmin jaettava ja operatiivinen johdonmukaisuus uudistuksen aikana ovat nämä ongelmat. järjestäytyneen rikollisen vastaisen taistelun osalta työn jakoon on puutettu. Me olemme korostaneet sitä, että tällaiset muutokset voivat johtaa ongelmiin operatiivisen johdonmukaisuuden osalta. Jos katsotte tätä kertomusta, niin sieltä löydätte myöskin päätelmät ja suosituksemme, ja siellä korostetaan erityisesti sitä, että täytyy tunnistaa ongelmat ja se, miten niihin voidaan puuttua. Mitä tulee sitten Romanian tilanteeseen, niin oikeuslaitoksen uudistaminen ja korruptiovastainen taistelu olevat ne keskeisimmät osa-alueet. Aikaisemmin kertomuksissa ollaan oikeuslaitoksen kysymyksiin puututtu, esimerkiksi riippumattomuuteen, nimitysten osalta ja päätösten kunnioittamisen osalta. Kertomuksessa kerrotaan, miten aiheeseen liittyvät järjestelmät ovat tätä nykyään toimineet ja minkälaisia puutteita vielä löytyy. Ja kertomuksessa katsotaan myöskin tulevaisuuteen, että minkälaisia ongelmia saattaa vielä syntyä. Keskeisiä nimityksiä on tulossa tulevien tai tämän vuoden aikana vain muutamia sellaisia on tulossa, mutta tästäpä syystä onkin tärkeää saada oikeat toimintasäännöt aikaiseksi, jotta tulevan vuoden aikana menettelyt toimisivat moitteettomasti. Viimeisen vuoden aikana keskeisempänä saavutuksena on ollut se, että oikeuslaitoksen toimintamallia on muutettu. Tämä on tarkoittanut melkoista työtaakkaa hallitukselle ja itse oikeuslaitokselle. Kertomuksessa on luettavissa, että tätä lähestymistapaa pidetään hyvänä ratkaisuna ja jos ensi vuoden puolella tämä prosessi saataisiin toteutettua, niin se olisi aimoharppaus oikeaan suuntaan. Ja mitä tulee sitten taas riippumattomuuteen ja koskemattomuuteen, Me tarkastelemme tehtyjä tuomioistuin päätöksiä. On tarkasteltu muun muassa mahdollisuutta ex tarkistusten toteuttamiseen muun muassa julkisten hankintojen taustalla olevien päätösten osalta. Lisäksi me olemme tarkastelleet parlamentin tekemien päätöksiä koskemattomuuteen liittyen. Me olemme toivoneet, että tulokset olisivat positiivisia, mutta kertomuksessa me emme voi vielä vahvistaa, että tulokset olisivat todellakin olleet positiivisia. Mitä tulee korruptiovastaiseen taisteluun, niin korruptiossa kertomuksessa on kerrottu muun muassa korkean tason korruptiotapauksista. Muun muassa kansallinen korruption toimintavirasto on tässä keskeisimmällä sijalla toimia toteutettaessa. Ja toistamiseen on voitu osoittaa, että muun muassa DNA-virasto voi toimia tehokkaammin uudistusten toteuttamisen myötä. Ongelmana on kuitenkin se, että toimet eivät ole olleet riittävän johdonmukaisia, mutta myöskin juridista kenttää on lähdetty muuttaa, muuttamaan. Korruptivastainen taistelu on melkoinen haaste, mutta jonkinlaista edistymistä on ollut havaittavissa. Mitä tulee julkisiin hankintoihin, niin se on yksi keskeisimmistä toiminta-aloista. Hallintopuolella korruptiovastaisen taistelun strategia on osoittautunut hyödyllisiksi välineeksi, ja kertomuksessa tarkastellaan sitä, miten jatkossa voitaisiin työtä vielä tehostaa, koska työtä vielä riittää aika lailla. Mitä tulee Romanian tilanteeseen, niin me olemme keskittyneet muun muassa vastustuskykyyn ja kestävyyteen. Saavutetut edistysaskeleet, niitä voidaan pitää hyvinä, mutta olisi erittäin tärkeää, että tällä tiellä voidaan myöskin jatkaa ja me katsomme, että miten tulevien vuosien aikana tätä positiivista kehitystä voitaisiin tukea. Yhteenvedonomaisesti voidaan sanoa, että komissio on sitä mieltä, että näissä kertomuksissa ollaan pitkälti samoilla linjoilla. Komission lähestymistapa on aika lailla perinpohjainen. Me käytämme eri lähteitä tietojen keräämisessä, tietenkin hallituslähteitä, myöskin oikeuslaitosta ja kansallisia viranomaisia sekä kansalaisjärjestöjä, työ, aivoriihiä ja muita lähteitä olemme hyödyntäneet. Eurobarometritutkimukset ovat vahvistaneet sitä, mitä kertomuksessakin todetaan. Eli 73 prosenttia bulgarialaisista ja yli 80 prosenttia romanialaisista olivat sitä mieltä, että Euroopan unionin tulisi jatkaa toimiaan, jotta nämä jäsenvaltiot ovat päässeet työssään sille tasolle, joka vastaa nykyistä EUn tasoa. maaliskuussa 2015 hyväksyttiin myöskin neuvoston päätelmät, joissa todetaan, että kertomuksessa esitetyt kommentit ovat paikkansa pitäviä ja ehdotetaan, että tilanteen kehittymistä seurataan jatkossakin yksityiskohtaisesti. Toivottavasti tästä alustuksesta on teille hyötyä ja mikäli haluatte, niin mielelläni vielä annan teille yksityiskohtaisempaakin tietoa. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Nyt voimme avata keskustelun. Edustaja Sipel, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen ensinnäkin iloinen, että me käsittelemme tätä aihetta täällä sisäasioiden valiokunnassa ja katsomme, minkälaisia edistysaskelia on tullut oikeusjärjestelmien kannalta, mutta minulla olisi vielä muutama täydentävä kysymys. Kertomuksessa Romaniasta sanottiin, että nyt ollaan viimeisessä vaiheessa, joka on aloitettu, ja sanottiin, että seurantaa kuitenkin tarvitaan. Tätä en aio mitenkään kyseenalaistaa, mutta kokemuksesta me tiedämme, että eri politiikan aloilla – ei aina ole niin, että kun EU-lainsäädäntöä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, että sitä sitten myös sovellettaisiin. Tästä syystä haluaisin kysyä, onko aikataulua olemassa, josta olisi sovittu näiden kahden jäsenvaltion kanssa, jotta voidaan konkreettisesti nähdä, milloin mikäkin kohta pitää olla täytäntöön pantu, jotta on tavoitteet olemassa. Toiseksi me tiedämme, että monilla jäsenvaltioilla on vaikeuksia panna täytäntöön jo päätettyä lainsäädäntöä, ja meillähän on oikeusalan ollut tulossa keskusteluun seuraavaksi, joten haluaisin kuulla enemmän siitä, mitkä ovat kriteerit sen tutkimiseksi, että onko nämä päätetyt säännökset myös pantu täytäntöön. Ja tuo sanamuoto, joka on tässä valittu, pitää todeta, milloin nämä kummatkin jäsenvaltiot, Romania ja Bulgaria, ovat samalla tai verrattavalla tasolla kuin verrattavissa olevat jäsenvaltiot. No verrattavissa olevat jäsenvaltiot mikä tämä muotoilu on? Onko jäsenvaltioiden välillä eroja oikeusjärjestelmien tasossa? Mitä tällä tarkoitetaan? Eli kaksi konkreettista kysymystä. Onko olemassa aikataulua? Mihin mennessä mikäkin osa pitää olla täytäntöönpantu? Ja mitkä ovat konkreettiset kriteerit? Ovatko nämä kriteereitä, joita käytetään liittymisneuvotteluissakin? Liittyvätkö ne oikeusalan tulostauluun? vai, ja käytetäänkö näitä kriteerejä kaikkien jäsenvaltioihin, tultaisiinko niillä perusteella samoihin tuloksiin? Edustaja Sogor. Thank you, Chair. I just... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella komissiota, niinhän se oli, ja myös maani oikeusjärjestelmää. En halua suojella ketään korruptoituneita poliitikkoja millään tasolla. Sanoisin vain, että joskus näyttää siltä, että tämä on melkomoinen itä-eurooppalainen saippua opera, kun katsomme laitoksen toimintaa. Sitten kun lukee syytöksiä tiedotusvälineistä ja tämän jälkeen havaitseekin, että vain puolet väitöksistä pitää paikkansa, niin ei se enää mitään saippua opera olekaan. Ja taikka sitten kaupungin johtaja pidätetään vaikkapa viiden alaikäisen lapsen eh, silmien edessä. Itä-Euroopassa näyttää, että syntyy aika lailla eh, vaurioita, enemmänkin kuin mitä oletettavissa olisi. Kiitos. Sugar. Kiitos. Edustaja Sogar Jesmenova. Благодаря, госпожо председател. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mekanismi otettiin käyttöön vuonna 2007, jotta voisimme ylittää oikeusjärjestelmän puutteet. Viime vuosien aikana komission suosituksella on ollut myönteistä vaikutusta, mutta pelkäänpä, että näin ei ole enää viime vuosina. Olemme nähneet eroja kertomuksen tulosten ja suostusten välillä mekanismia käytetään paljon enemmän puoluepolitiikkaa varten kuin uudistuksia varten. Bulgariassa ihmiset ovat väsyneet tähän, sillä huomiota kiinnitetään pelkästään uusiin jäsenvaltioihin. Jos tällaista mekanismia toteutettaisiin kaikissa jäsenvaltioissa, varmasti sieltäkin löytyisi puutteita. Samalla pitää kunnioittaa perusoikeuksia ja vähemmistön oikeuksia. Niitä ei ole kunnioitettu jäsenvaltioissa kaikissa samalla tavalla. Vuonna 2014 komissio esitteli tiedonannon kriteereistä vaatimusten täyttämiseksi, mutta nämä kriteerit eivät ole samoja kaikkien jäsenvaltioiden kohdalla EU:ssa. ssa Alden kollegoiden kanssa me olemme esittäneet kysymyksen tästä. Me tarvitsemme puitteet periaatteista, jotka koskevat perusoikeuksia vuonna 2015 kolme kuukautta meidän pyyntömme jälkeen emme ole edelleenkään saaneet vastausta. Voisiko komissio vastata tähän? Onko mitään tehty tämän eteen? Joo. Uh... Kiitos, edustaja Radek. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, за пореден път България е сочена с пръст за проблеми. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Uudemman kerran tässä osoitellaan sormella Bulgaaria viitaten korruption järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Nämä johtuvat oikeastaan sisäisistä poliittisista syistä, mutta kun katsotaan näitä kertomuksessa mainittuja ongelmia korruption vastaiseen taisteluun liittyen Euroopan unionissa, niin on kyllä sanottava, että korruptiota vielä on olemassa ainakin suurimman osan kansalaisten mielestä. Eli tämä on yhteinen ongelma, mutta usein jäsenvaltiot unohtavat, että demokraattisia periaatteita, niiden noudattamista ja oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava, mutta sitä ei valvota, joten millä tavalla komissio valvoo tätä oikeusperiaatteen soveltamista? Ja jäsenvaltiot eivät hyväksyneet tällaista valvontajärjestelmää, koska se saattaisi tarkoittaa sitä, että heidän pitäisi aivan loputtomasti taistella korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Neuvoston päätös komission mekanismin muuttamiseksi vuoropuheluksi, mutta että muiden jäsenvaltojen, kuten Bulgarian ja Romanin osalta käytetään tällaista CDM-järjestelmää, tarkoittaa, että jäsenvaltiota mitataan eri mittareilla. Tällä hetkellä tarkoituksena on, tai keskustellaan siitä, että oikeuslaitokseen liittyviä perustuslaillisia määräyksiä ja muutoksia, määräyksiä. Mutta tämä edellyttää todellista toimintaa eikä pelkästään jotain paperille muotoiltua. Tärkeimpänä asiana pidän kuitenkin jäsenvaltioiden yhtälaista käsittelyä. Komissio on useampaan otteeseen todennut, että liittymiskriteerit ovat tulleet täyttyneeksi ja vaikka maahanmuuttopaineet ovat suuret, niin silti me menestyksekkäästi olemme voineet itäistä rajaamme valvoa. Minä todellakin toivon arvon kollegat, että viimeistä kertaa joudumme Bulgarian osalta käsittelemään tätä yhteistyö- ja seurantamekanismeja, että pikaisesti kuuluisimme Schengenin. Jäsenvaltioiden pitäisi siten osallis, osoittaa, että Bulgaria pidetään yhdenvertaisena kumppanina. Kiitoksia. Edustaja Nikolai. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä juridinen mekanismi on sui generis väline. Sillä ei ole minkäänlaista oikeusperustaa Euroopan unionin perustamissopimuksessa. Jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tämän mekanismin. Alun perin tässä oli neljä vaihetta, mutta In, into English definitely. Englanniksi ei ollut tulkkausta ainakaan. No eipä se mitään sanoo puhuja, minä puhun englanniksi. Meillä oli alkuun neljä vertailuarvoa, sitten kun komissio laajensi näitä vertailuarvoja myös muualle oikeuslaitokseen. Kysehän ei ole pelkästään rikosoikeudesta, vaan kyse on myös siviiliasioiden käsittelystä. Valitettavasti meillä ei ole minkäänlaisia kannustimia muuttaa yksityisoikeuden järjestelmää. Poliittinen ajattelutapa ei ole sellainen aihe, jota Euroopan komissio voisi arvioida – Kyse on poliittisesta kysymyksestä ja kun tässä kertomuksessa puudeta, puututaan äh, siihen, että olisi tarvetta muuttaa poliittista kulttuuria, niin minusta on aivan selkeää, että tässä puututaan poliittiseen elämään tavalla, joka ei ole hyväksyttävissä. Jos on viiveitä oikeuden saamisessa, niin tämähän tarkoittaa, että oikeus evätään ihmisiltä. Euroopan unionin tuomioistuin katsoi, että tapaukset, joiden käsittely kestää 50 tai 15 vuotta, niin se on liian pitkään. Meillä on myös entisen presidentin Baseskun tuomioistuin käsittely ja tätä tapausta käsitteli myös korruptiovastainen komissio maassamme ja katsoi, että asia ei ole hallinnoitu oikein syyttäjävirastossa. Meillä on oltava selkeä exit-mahdollisuus tästä mekanismista, koska todellinen oikeuslaitoksen uudistus on käynnistettävä. On määriteltävä määräaika, kriteerit, säännöt, jotta voimme saada pois pääsy mahdollisuuden tästä mekanismin käytöstä kun mekanismia käytetään poliittisena painostuksen välineenä jäsenvaltioissa, Bulgarian kollegat mainitsivat tässä Schengen-kysymyksen. Tämä tarkoittaa sitä, että noudatetaan kahta erilaista mittaristoa, mittatikkua jäsenvaltioiden osalta, ja tämä ei ole hyväksyttävissä. Meidän täytyy sääntöjä ja arvojamme puolustaa. Valitettavasti tämä mekanismi te, koskee nimenomaan Bulgaria ja Romania, jotka ovat syrjäalueen periferian maita. Tämä ei ole meidän näkökulmastamme hyväksyttävissä, me olemme politiikkoja, eikä se ole myöskään kansalaisten näkökulmasta hyväksyttävissä. Kyse ei ole pelkästään juridisesta kysymyksestä. Me tarvitsemme oikeuslaitoksen hallinnossa uudistusta. Yhteiskunta on muuttunut, viestintä on erilaista, on uudistettava oikeuslaitosta. Mutta kyse on poliittisesta painostuksesta. Ei ole oikein, että syytetään kansallista parlamenttia sellaisista syistä, jotka eivät ole missään muodossa parlamentin syytä ja katsotaan, että mentaliteetti parlamentissa on sellainen, tekijä, joka estää oikeuslaitoksen uudistusta. Nikolai, uh, thank you. Edustaja Nikolai, kiitos tästä englannin kielen käyttöstä. Minulle sanottiin, että kyllä meillä on romanian kielen tulkkaus käytössä, eli thank you. ei se ole tarpeen sanoa puhuja. Edustaja Winberg. Eh, kiitos puheenjohtaja. Edistymiskertoisuus osoittaa, että Romanialla on ongelmia korruption kanssa. Sen pitäisi olla maan pääpainopisteenä sen torjuminen. Meidän pitäisi myös luoda luottamusta Romanian kansalaisten keskuudessa oikeusjärjestelmää kohtaan, niin meidän pitäisi tukea korruption torjuntaa. Tätä heijastellaan tuomioistuimen päätöksessä Romanian parlamentti ei ole ollut halukas tätä panemaan täytäntöön. Valtavat erot esimerkiksi Romanian ja Ruotsin välillä talous- ja sosiaalistandardien välillä osoittavat, miten huono projekti EU on. Jotkut maat ovat hyvin hallittuja ja ne joutuvat maksamaan laskun niiltä, niiden maiden kohdalla, jotta, jotka, joita johdetaan korruption avulla. Romania ei selkeästi toimi niin kuin pitäisi, sillä suurin osa sen kansalaisista istuu muissa EU-maissa eh, e kaduilla kerjäämässä. Kiitos. Actually, <clears throat> I, I, uh, I was niin, halusin puhua näistä kertomuksista, mutta nyt kun täällä viitattiin kerjäämiseen, niin minä olen romanitaustainen ja tiedän, että romanitaustaisia henkilöitä on kerjäläisinä Ruotsissa. Mutta en usko, että asiat menevät näin Ehkä me tarvitsemme Ruotsiin liittyvää äh, syrjintää koskevan seurantakertomuksen. Edustaja Pavel. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu era domnul Drăghici. Kiitos. Minä aion itse puhua myös tästä asiasta yhteistyö- ja seurantamekanismia. Äh, Haluaisin puhua tulkeesta on jo kauan, yli kymmenen vuotta tätä mekanismia on käytetty ja on tehty ehdotus. Pitää, pitää määritellä tavoitteita ja kriteerejä. Pitää, pitää sanoa, e, että tietyt tavoitteet on jo saavutettu. Samalla pitää sulkea pois se mahdollisuus, että tämän mekanismin elementtejä käytettäisiin siihen, että Romania ja Bulgaria pidetään Schengen-alueen ulkopuolella. Nämä, tämä mekanismi koskee vain ja jäsenvaltioita eikä muita. Ja tätä mekanismia käytetään siihen, että nämä kaksi jäsenvaltiota pidetään Schengen-alueen ulkopuolella. Eli mekanismin poistaminen pitäisi olla tavoitteena ja sen pitäisi olla tavoitteena Romanian hallituksen ja muiden hallituksen välisissä keskusteluissa. Uh, thank you, Madam Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kun ajatellaan yhteistyöseurantamekanismia, niin on ilmi selvää, että Romania ei enää ole tässä puolustuskannalla. Kyse on puitteista, joka hyväksyttiin jo kauan sitten, ja jatkuva työ korruption vastaisessa taistelussa on aivan normin asemassa jo Romaniassa. Valitettavasti on todettavaa, että mekanismilla, eh, siis on myönteistä, että mekanismilla oli myönteisiä vaikutuksia, mutta kyse on jo kahdeksannesta vuodesta. Onko vaarana se, että tästä tuleekin aivan pysyvä mekanismi? Toisaalta täytyy muistaa, että komissio on jo todennut, että vaiheittain mekanismista pyritään eroon tämän komission toimikaudella. Komission tulisi keskustella Romanian ja Bulgarian kanssa, jotta laittaisi jonkinlainen etenemissuunnitelma, tiekartta – Lopuksi vielä katson, että mekanismi oli Romanialle myönteinen, mutta sillä on oltava äh, looginen ja lopullinen elinkaari, jonkinlainen päätepiste. Muuten voi olla, että mekanismia pidetään hengissä vain jonkinlaisena tekosyynä, jotta sekä Romania että Bulgaria voidaan pitää Schengen-alueen ulkopuolella. Olen pahoillani, kun tämän toteamaan, mutta tämähän rankaisisi miljoonia ihmisiä Bulgariassa ja Romaniassa. Vain äh, harvat tekevät väärin ja kaikki joutuisivat tästä kärsimään. Kiitos. Kiitos, edustaja Unkurianu. Ja nyt komissio saa vielä puheenvuoron. Thank you very much, Madam Chairman. And, uh... Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset edustajille näistä kommenteista kertomuksiin liittyen. Muutama huomio vastauksena näihin kommentteihin. Kertomusten osalta todellakin on niin, että se on epätavanomainen järjestelmä EU:ssa, mutta on tietenkin ymmärrettävä tämän järjestelmän taustat ja se aika, jolloin jona nämä kyseiset maat liittyivät Euroopan unioniin. Kaikki kumppanit aikanaan päättivät nykyisen mekanismin luomisesta huomioiden tietyt kynnysarvot – Ja mekanismi oli tarkoitus käyttää, kunnes kriteerit täyttyisivät. Kuten todettiin, niin viiden vuoden jälkeen vuonna 2012 meillä oli mahdollisuus katsoa, miten tänä viisivuotiskautena tilanne on kehittynyt. Ja komissio on sitä mieltä, että mekanismista on ollut hyötyä tämän prosessin aikana. Ja komissio totesi, että olisi aika lailla realistista ajatella, että mekanismissa mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa nykyisen toimikauden aikana. Se perustuu siihen, että komissio on edelleenkin sitä mieltä, että mekanismista on hyötyä uudistuksia toteutettaessa. Täällä viitattiin Schengen-yhteyksiin, mutta kuten täällä todettiin, niin Tämä ei ole mikään komission ajatus. Me olemme aina yrittäneet selkeäsanaisesti todeta, että yhteistyö- ja seurantamekanismi on aivan oma järjestelmänsä ja minkäänlaista linkkiä Schengenin ei pitäisi luoda. Mitä tulee muihin kommentteihin, oikeusvaltioperiaatekehykseen, linkittäminen oikeusvaltioperiaatekehys pitää ymmärtää hyvin aktiivisena mekanismina. Se on käytössä, mutta sitä sovelletaan vain ja nostaan tietyissä erityistilanteissa silloin, kun tarvis vaatii. Mitä tulee sitten neuvoston vuoropuhelujärjestelmään, niin se ei ole tietenkään vaikuttanut millään muotoa komission toimintamahdollisuuksiin, eli tarpeen vaatiessa me voimme käyttää tätä oikeusvaltion periaatteeseen liittyvää mekanismia. Mutta toistaiseksi tällaiselle käytölle ei ole ollut tarvetta. Eli tämä neuvoston prosessi ikään kuin täydentää tätä komission järjestelmää. Ne eivät ikään kuin sulle toisiaan pois. Mitä sitten tulee tähän jäsenvaltioiden vertailtavuuteen? Eurobarometri tutkimuksessa, niin siihen liittyen tarkennuksena todettiin, että yritimme katsoa tätä sisältöpuolta, missä määrin ne ovat vertail, vertailtavissa, eikä niinkään, että ovatko jäsenvaltiot tietyllä vertailtavissa olevalla tasolla. Tietenkin pitkälti kyse on siitä, että kuka näihin kysymyksiin vastauksia antaa. Ja me voimme sanoa, että tämä tulkinta näistä asioista oli mielestämme aika lailla johdonmukaista. Kiitoksia. Äh, kiitoksia. Edustaja Sipel, olkaa hyvä. Anteeksi puheenjohtaja. Emme ehkä saa tänään selkeää vastausta, mutta haluaisin kuitenkin todeta seuraavaa. Kukaan tässä salissa ei epäillyt, että tämä menettely olisi hyödyllistä, että se ei olisi siis hyödyllistä, mutta en kuullut mitään vastausta siihen kysymykseen, voivatko nämä jäsenvaltiot ja komissio sopia aikataulusta, eh, mitä tehdään mihin päivään mennessä, enkä kuullut mitään kriteereistä, jotka ovat pohjana sen tarkistamiseksi, onko edistytty vai ei. Toivon, että tulevaisuudessa saamme nämä tiedot, sillä muuten meillä ei ole mitään avoimuutta, mahdollisuutta nähdä, onko todella tosiasioihin perustuvaa edistystä tullut vai jatketaanko tätä mekanismia muista syystä, eli aikataulu ja kriteerit, näihin haluaisin vastauksen. Haluatteko lisätä vielä jotakin? The, the decision. Kyllä päätös yhteistyö- ja seurantamekanismin käyttöönoton osalta ei pidä sisällään minkäänlaista aikataulutusta. Se ei sinänsä kuulu tähän mekanismiin. Eli ei puhuta siitä, milloin tietyt kriteerit olisi saavutettava. Mitä tulee komission vuosittaisiin suosituksiin, niin niitä on aina peilattava tehtyihin toimiin vuoden aikana. Ja komissio toteaa, että jos tulevien vuosien aikana suosituksista otetaan vaarin, niin se tarkoittaisi todellista parannusta tiellä kohti näitä esitettyjä kriteerejä. Ja se, mitä kertomuksesta käy ilmi, niin se kuvastaa sitä, mitä vuoteen 2012 asti on voitu päätellä tehdyissä uudistuksista. Valitettavasti vain se säädös, joka tukee tätä mekanismia, on Romanian ja Bulgarian liittymissopimuksessa. Juridisesti katsottuna meidän on kunnioitettava niitä neljää seikkaa, jotka on määritetty tässä sopimuksessa, jotka Romania on ratifioinut ja joka on oikeudellisesti velvoittava maatani kohtaan. Jos nämä neljä vertailuarvoa täyttyvät, niin silloin tässä on kyseessä ulospääsy konsti, mutta toki tarvitaan vielä poliittista tahtoa tämän tueksi. Näistä kahdesta kohdasta keskustelu on nyt päättynyt. Haluan kiittää kaikkia yhteistyöstä ja aktiivisesta mukanaolosta. Aamupäivän viimeisenä kohtana esityslistalla käsittelemme EUn oikeusalan tulostaulua 2015. Komissio julkaisi tulostaulun viime maaliskuussa. Kutsuimme Roa Paraskevin Missuun oikeusalan pääosastosta esittelemään tämän uuden kertomuksen. Tervetuloa valiokuntaan, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ilo, tai ensinnäkin hyvää huomenta kaikille, hyvät jäsenet. Minulla on nyt suuri ilo olla täällä valiokunnassa vieraana. Jotkut teistä näin jo eilen, ja tänä iltana olen uudelleen täällä, joten kaksi päivää tämän valiokunnan vieraana. Tämä on suuri ilo. Olen tyytyväinen myös siihen, että voin esitellä kolmannen tämän oikeusalan tulosta on kolmannen syntymäpäivän puitteissa tämän kertomuksen. Olette saaneet kopion tästä kertomuksesta, joka 9. maaliskuuta julkaistiin ja hyväksyttiin. Olen täysin tietoinen siitä. Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta nyt, kun esittelen tämän kertomuksen, mutta olen täysin tietoinen siitä, että tässä valiokunnassa ja edeltäjieni kanssa olette jo keskustelleet näistä kertomuksista ja olette todella myönteisesti suhtautuneet näihin kertomuksiin, tukeneet niitä. Ja haluaisin myös sanoa, että kun olin yksityisoikeuden asioiden johtajana Justice-pääosastossa aloitin kollegoiden kanssa, jotka täällä ovat nyt johtavassa asemassa. Aloitin tämän asian konseptin kehittelyn ja me tietysti aloitimme EU-ohjausjakson puitteissa. Eli teidän tukenne on hyvin tärkeää, kuten myös myönteinen suhtautumisenne, mitä olen lukenut teidän päätöslauselmistanne viime vuosilta olen sen perusteella ymmärtänyt, että haluaisitte myös laajentaa tätä tulostaulua muihinkin aloihin kuin yksityisoikeuden ja kaupoikeuden aloihin. Ymmärrän tämän, mutta olen tämän jos maininnutkin. Me haluamme tulostaulun, joka perustuu luotettaviin tietoihin ja sen on oltava uskottava. Ja tämän takia on toimittava asteittaisesti. Me aloitimme tämän tulostaulun toteuttamisen yksityisoikeuden ja kauppaoikeuden alalla, sillä kun aloitimme tämän, oli käynnissä, oli, oltiin talouskriisin hyvin kuumassa vaiheessa. E, Tämä oli siis keskitty, tai painopisteemme silloin ja keskitymme edelleen tähän. Mutta nyt haluaisin hieman palata ajassa taaksepäin ja katsolla, katsella sitä, mitä, mistä tässä EUn oikeusalan tulostaulussa on itse asiassa kyse. Se on tiedonantoväline, joka esittelee vuosittain vertailukelpoisen yleiskatsauksen oikeusjärjestelmien toiminnasta kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on tavoitteemme. Haluamme tarkastella tilannetta kaikissa jäsenvaltioissa. Tavoitteena ei ole se, että komissio voisi kontrolloida, ei vaan tavoitteena on tukea jäsenvaltioita, kun ne parantavat oikeusjärjestelmiään – me teemme tämän antamalla vertailukelpoisia tietoja kolmella alalla. Laatu, riippumattomuus ja tehokkuus. Tämä pätee kaikkiin jäsenvaltioihin. Nämä tiedot auttavat jäsenvaltioita tunnistamaan mahdollisia puutteita. Ne voivat myös tunnistaa, mitä tarvitaan kauppa, yksityis ja hallinto-oikeuden puutteiden parantamiseksi. E, eli tässä nyt ei ole kyse siitä, että tunnistettaisiin, mikä olisi paras oikeusjärjestelmä. Oikeusjärjestelmien moninaisuus on, on kirjava Euroopassa ja oikeusperinteet ovat moninaisia. Tätä moninaisuutta pitää suojella, mutta meillä on nyt väline, joka antaa yleiskatsauksen oikeusjärjestelmien toiminnasta. Se perustuu arvoihin ja indikaattoreihin ja yhteiseen metodologiaan. Tämä on kaikkien edun mukaista mikä sitten onkaan kansallinen oikeusjärjestelmän malli, olen vakuuttunut siitä, että me kaikki voimme oppia paljon toistemme oikeusjärjestelmistä. Totta kai EUn oikeusalan tulosta käytetään myös EUn ohjausjaksossa ja tässä vuosittaisessa prosessissa ensi viikolla hyväksytään uudet maakohtaiset suositukset joissa tietysti mekin annamme panoksemme. Tänä vuonna me käytämme hyvin korkealaatuisia indikaattoreita, jotka ovat tärkeitä prioriteettiarvoltaan. Oikeusjärjestelmien tehokkuus ei ole pelkästään taloudelle tärkeää, vain tehokkaan oikeusjärjestelmän saatavuus on myös perusoikeuksien tärkeä. Se on perusta demokratialle ja lisäksi se vahvistaa keskinäistä luottamusta ja on tärkeää EU-lainsäädännön täytäntöönpanon kannalta. Nyt haluaisin lyhyesti kertoa 2015 tulostaulusta. Ensimmäistä kertaa tässä tulostaulussa taulussa vuodelta 2015 esitellään laaja katsaus oikeusjärjestelmien uudistuksista EU-ssa. Tämä on ensimmäisellä sivulla. Vuonna 2014 melkein kaikki jäsenvaltiot olivat, ovat tehneet tai ovat ilmoittaneet oikeusjärjestelmien uudistuksista. Voimme huomata erityisesti, että vuonna 2014 ilmoitettuja uudistuksia oli enemmän kuin toteutettuja uudistuksia, mutta mehän tiedämme kaikki, että tällaiset uudistukset kestävät kauan. Tämä tarkoittaa sitä, että uudistus, uudistukset kehittävät edelleen tulevina vuosina. Toivon, että EUn oikeusalan tulostaulu voi auttaa tässä prosessissa. Nämä kansalliset oikeusjärjestelmien uudistukset, niillä on eri tavoitteita ja eri soveltamisalaa. Tämän näistä toulukaista jotkut liittyvät operatiivisiin ulottuvuuksiin, kuten tieto- ja viestintätekniikan käyttöön oikeusprosesseissa. Toiset taas ovat rakenteellisia uudistuksia, kuten esimerkiksi tuomioistuinten toiminnan uudelleenjärjestely ja oikeusjärjestelmän uudelleenjärjestely yritetään esimerkiksi yksinkertaistaa prosessiaalisäännöksiä. Toinen uudistus tässä tulostaulussa on se, että me annamme enemmän tietoja oikeusjärjestelmän laadusta. Oikeusjärjestelmän tehokkuus on tärkeää, mutta se ei yksin riitä. Laatu ja riippumattomuus ovat kaksi lisäulottuvuutta hyvin toimivassa oikeusjärjestelmässä. Tästä syystä tänä vuonna oikeusalan tulosta ollut tänä vuonna on laajentanut katsaustaan niihin tekijöihin, jotka voivat antaa tietoja oikeusjärjestelmän laadusta. Ja on mukana myös uusia indikaattoreita, muun muassa naisten osuus tuomareiden joukossa kaikissa oikeusasteissa. Toiseksi online-prosessien määrä ja mikä ovat, mitkä ovat oikeusjärjestelmien yhteydet kansalaisiin ja, ja viestimiin ja miten käytetään vaihtoehtoisia riinanratkaisumenetelmiä. Yleisenä havaintona voimme sanoa, että jäsenvaltioiden tulokset oikeusjärjestelmien laadun suhteen ovat hyvin erilaisia riippuen indikaattoreista. Yleisesti ottaen parantamisen varaa on oikeusjärjestelmän laadun tukemisessa vielä. Toinen kehitys tämän vuoden tulostaulussa liittyy oikeusjärjestelmien riippumattomuuteen. Euroopan parlamentin päätöslausema viime vuodelta korosti, miten tärkeää juuri kehittää tätä aspektia edelleen. Tämän vuoden tulostaulussa annetaan ajantasaistettuja, laajennettuja tietoja oikeussuojakeinoista, joiden tavoitteena on tukea oikeusjärjestelmän riippumattomuutta niillä aloilla, joilla se saattaa olla riskialttiina. Tässä taulussa on myös ensimmäistä kertaa mukana ver, vertailu toimivaltuuksista oikeusjärjestössä eri jäsenvaltioissa. Näitä tietoja voitaisiin käyttää hyvin, voivat olla hyödyllisiä niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat uudistusprosessissa ja, jotka haluavat ehkä luoda tällaisia riippumattomia tahoja. Sitten yksi uudistus tässä tulostaulussa on vielä se, että me yritämme tunnistaa mahdollisia trendejä. Tämä on nyt kolmas tulostaulu ja me näemme nyt jonkinlaisia vertailtavuuksia ja voimme tunnistaa tiettyjä trendejä, jotka ovat hyvin kiinnostavia. Me toivomme, että voimme kehittää tätä ulottuvuutta vielä tulevina vuosina edelleen. Tämä edellyttää kuitenkin hyvin tietoista lähestymistapaa, sillä tilanne on hyvin erilainen riippuen itse jäsenvaltioista ja indikaattoreista. Lisäksi tietoja ei aina ole saatavilla kaikista jäsenvaltioista ja kaikilta vuosilta. Mutta yleisesti ottaen näissä jäsenvaltioissa, joista tietoja saatiin, voidaan nähdä, että on rohkaisevia merkkejä tehokkuusindikaattoreiden kehityksessä. On myös hyvin selvää, että oikeuden järjestelmän uudistusten hedelmien kantaminen on kyllä pitkäaikainen prosessi, mutta tämä, tämä väline on säännöllinen väline, joten me seuraamme kehitystä. No mitä tulee seuraavaksi? Ensinnäkin, kuten sanoin jo, jotkut näistä indikaattoreista ovat, niiden tulokset ovat mukana EU-ohjausjaksossa ja maakohtaisissa suosituksissa EU-ohjausjakson puitteissa. Toiseksi me käymme vuoropuhelua jatkuvasti jäsenvaltioiden kanssa, ei pelkästään, jotta voimme edelleen analysoida näitä tietoja, joita olemme saaneet, jotta voisimme myös ottaa paremmin huomioon oikeusjärjestelmien erikoisuudet näissä, siinä kontekstissa, jossa ne tekevät työtä. Kolmanneksi me uskomme, että jotkut näistä indikaattoreista voivat auttaa määrittelemään prioriteetteja jäsenvaltioiden rahoittamisessa ja tukemisessa rakenne- ja investointirahastojen alaisuudessa. Luulen myös, että olemme saaneet aikaiseksi parempaa yhteistyötä, tehokasta yhteistyötä, ei pelkästään jäsenvaltioiden kanssa, vaan myös eri verkostojen kanssa, joita on olemassa. Nämä verkostot ovat riippumattomia ja ne toimivat EU-tasolla. Me haluamme myös niiltä saada tietoja ja kuulla niiden ideoita. Kyse on siis oikeusalan ammattilaisista ja myös yrityksistä. Me voimme näin nähdä, minkälaisia puutteita oikeusjärjestelmissä on jäsenvaltioissa. Kuten kaikki tulostaulut ja ennen kaikkea ne, joita, joita, jotka on julkaistu vasta kolmannen kerran, meillä ei ole vielä kaikki jäsenvaltiot mukana tässä, tässä tiedonkeruussa mutta me olemme perustaneet asiantuntijaryhmän kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Tässä asiantuntijaryhmässä yritämme keskustella asioista ja kerätä tietoja kaikista jäsenvaltioista. Kuten tiedätte, tämän tulostalon julkaiseminen aloitettiin ennen kaikkea CPSin tietojen pohjalta ja me olemme Sepesin kanssa edelleen yhteyksissä, mutta me tämän lisäksi keräämme vielä tietoja myös muista lähteistä. Jokaisessa taulukossa näette, mikä on tietolähde. Me, käytämme, me olemme myös itse tehneet tutkimuksia. Me käytämme myös Eurojustin ja Maailmanpankin tietoja. Eli meillä on eri tietolähteitä, ei pelkästään sen takia, että kaikki tietolähteet eivät ole täydellisiä, vaan me haluamme myös validoida tiedot. Loppujen lopu, lopuksi haluaisin nyt sanoa, että no, tulostaulu ei ole vielä mitenkään täydellinen, mutta se on kuitenkin väline, joka kehittyy edelleen vuoropuhelussa jäsenvaltioiden ja teidän kanssanne. Me luotamme teidän tukeenne, jotta pystymme kehittämään tulostaulua vielä edelleen. Kiitos paljon. Kiitos, Rova Michu, tästä alustuksesta. Nyt kolme kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa. Svehovski, Grisbeck, Radek ja sitten Stahovski, olkaa hyvä. Eh, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun haluaisin kiittää kollega Missuuta tästä kertomuksesta, mutta tämä vaikuttaa ihan vitsiltä. Komissio käy tsekkiläisessä kylässä ja haluaa, että haluaisi laskea kaikki lampaanne ja hänelle vastataan, että jos se vain onnistuu, niin saatte yhden ilmaiseksi. Joten komission virkamies toteaa, että teillä on 6000 lammasta, joista 50 miespuolista. Ja näin komission virkamies saa tämän yhden lupaamansa lampaan. Se laitetaan autoon ja kyläläinen toteaa, että vinkkinä vain sen verran, että voisitteko antaa minulle tämän lampaan takaisin. Ja komission ongelmana on se, että tänne lähetä, lähetetään ihmisiä, jotka eivät tiedä asioista yhtään mitään. Te veitte lampaan sijaan paimen koiran. Tämä oikeastaan kuvastaa tätä tilannetta. Minulla on nimittäin kokemusta Tsekin oikeusjärjestelmään liittyen. Tämä kertomus on idiootin laatima Pahoittelen, että käytän tällaista sanavalintaa, mutta voin kyllä sanoa, että oikeusjärjestelmä on aivan toisenlainen kuin mitä tässä annetaan ymmärtää. Yhdessä tapauksessa oli hirveästi virheitä. Kyse oli yhteen liikemieheen liittyvä tapaus. Kyse oli vähäisestä vaatimuksesta ja asia kuitenkin vatvottiin vuositolkulla, joten meidän tulisi keskittyä olennaisimpiin asioihin, eli esimerkiksi huoltajuuskysymyksiin, joskus on nimittäin aika lailla vaikea lähteä laskemaan elatusapu tasoa ainakin meillä, koska on aika lailla vaikeaa sanoa, että mikä olisi lähtökohtana tätä elatusapua laskettaessa. Ja tuomari vain toteaa, että en ole taloustieteilijä, vaan tuomari, joten en ymmärrä näitä asioita – Joskus kyse on vain määrästä eikä laadusta, joten meidän täytyy jatkossa pyrkiä siihen, että kertomuksessa paneudutaan tähän laatuun, jos vain numeroita pyöritellään, tuomareiden lukumäärää tai juttujen määrää, niin mielestäni se ei ole kaiken A ja O, sillä meidän pitäisi pyrkiä puolueettomasti vertailemaan jäsenvaltioita. Ja sitten toinen asia. Oletteko tietoinen siitä, että useimmat tuomareistamme eivät osallistu jatkokoulutukseen laisinkaan? Erästä tuomaria tiedustel, tuomarilta tiedusteltiin, kuinka usean jatkokoulutustoimenpiteeseen hän on osallistunut, mutta todettiin vain, että me emme oikein tarkkaan tiedä, kuinka usean koulutustilaisuuteen on osallistuttu, ehkä 1-2 per vuosi. Ja toisaalta taas meiltä kyllä löytyy paljon naispuolisia tuomareita, mutta se ei kerro yhtään mitään siitä, minkä laatuisia tuomioita langetetaan. Tietenkin olisi hienoa, että kaikissa tehtävissä olisi enemmän naisia töissä, koska he toimivat äh, paremmin, mutta pelkät luvut eivät kerro oikeastaan juuri mitään, sillä Euroopan unionistahan löytyy tai Euroopan parlamentista löytyy lukuisia naisedustajia, mutta tämä luku ei oikeastaan kerro mitään mistään, ei ainakaan työn laadusta. Ja naistuomareiden määrä ei kerro mitään siitä, minkälaatuisia tuomioita langetetaan. Ja lopuksi todettakoon, että meidän täytyy keskittyä nimenomaisesti jatkokoulutukseen tuomareiden keskuudessa. Saksassa tuomioiden laatu on korkeampi, sillä tuomareita koulutetaan elinikäisesti, eli jatkuvasti. Eli kyllä kertomuksessa pitäisi tällainenkin seikka huomioida, eli jatkokoulutuksen merkitys. Oman tutkimuksemme tulokset voin teille toimittaa. Meillä meni kuusi vuotta tämän tutkimuksen toimittamiseen – voitte näiden faktatietojen pohjalta myöskin omat päätelmänne tehdä. Eli pelkkää numeroiden, numeroihin tun, tuijottaminen ei ole järkevää. Meidän pitää katsoa laatua, koska muuten tämä tilanne ei muutu tästä yhtään miksikään. Kiitoksia. Kiitos edustaja Grisbeck. Merci beaucoup. Kiitos. Kiitos pääjohtajalle tämän tulostaulun alustuksesta vuodelle 2015. Pahoittelen sitä, että näin tämä vasta juuri äsken, joten samaan aikaan kun kuuntelin alustusta, niin selailin kertomusta pikaisesti. Tämä osoittaa sen, että tämä on moinen tiedonlähde. Niin kuin itse totesitte, tämä on myös mielenkiintoinen ja hyödyllinen väline, joka on vielä viimeistelyvaiheessa. Kollega juuri käytti puheenvuoron se, että tähän voitaisiin vielä lisätä paljon. Oikeastaan heijastelisin hieman tiettyjä seikkoja tässä alustuksessa. Toimin jo aiemmin varjoesittelynä valvontajärjestelmässä ja me useaan otteeseen vaadimme sitä, että ajateltaisiin sitä, että soveltamisalaa ja laajennettaisiin tässä hyvin hyödyllisessä välineessä niin, että se koskisi koko rikosoikeuden alaa. Alustuksessa mainitsitte uuden järjestelmän, vertailujärjestelmän, joka olisi tehokas ja hyödyllinen. Sen kautta jäsenvaltioiden oikeuslaitoksia vertailtaisiin. Tämä on merkittävä osa oikeuslaitosjärjestelmää jäsenvaltioissa ja Euroopassa. Kyse on rikosoikeudesta ja tämä olisi hyödyllinen osa tässä tulostaulussa toistaisin teidän läsnäolossa ollessa vaatimukseen, jonka me esitimme jo usean otteeseen aiemmassa yhteydessä. Toinen seikka, jota haluaisin korostaa, on myös toistuva pyyntömme. Osana tätä tulostaulua on perusoikeuksien kunnioittamiseen liittyvä osuus jäsenvaltioissa ja vertailu jäsenvaltioiden kesken. Me emme voi vain levätä laakereillamme jättää huomiota se, missä yhteiskunta menee ja havaita vain joitain pieniä ongelmakohtia ja nojautua demokraattisiin valvontajärjestelmiin. Esimerkiksi kun ajatellaan vaikkapa avioliittosopimusta ja perusoikeuskirjaa, ajattelen oma niin siellä juuri äänestettiin eh, valvontatoimista. Tässä toki voi hieman epäröidä, mihin suuntaan pitäisi edetä, kun ajatellaan joukkotiedustelua, valvontaa. Tässä tekosyynä käytetään terrorismin vastaista taistelua, mutta kuitenkin yhteiskunnassa täytyy tarjota takeet turvallisuudesta ja siitä, että todella tehokkaasti taistellaan terrorismia vastaan. Täytyy saman aikaan kunnioittaa myös perusoikeuksia. Tämä juuri on demokratian kulmakivi, peruskivi, ja tätä täytyy valvoa todellakin. Kolmas elementti, joka on vielä konkreettisempi elementti, jos sallitte, niin pahoittelen, että puhun hieman pitkään, mutta yritän mahdollisimman lyhyesti esittää asiaa. Niin ensinnäkin tämä metodi, jonka esittelitte, ja se vaikuttaa oikein hyvin laaditulta. Tässä on näkökulma. Kenties en nyt onnistunut samalla kun kuuntelin löytämään tässä pikaisesti lukiessani niin tästä lisätietoja, mutta meillä on tuomioistuimen päätöksiä, jotka on annettu tietyssä jäsenvaltiossa X, ja sitten ne täytyy täytäntöön panna toisessa jäsenvaltiossa. Ajattelen vaikkapa kaikkia niitä lukuisia menettelyjä, joita tuomioistuimet käsittelevät liittyen lasten huoltajuuteen. Lapset syntyvät sellaisissa avioliitoissa, joissa aviopuoliset ovat eri kansallisuuksia, ja näissä tapauksissa syntyy monenmoisia ongelmia Euroopan unionissa. Syntyy myös paljon kärsimystä oikeushan ei tyydy pelkästään siihen, että tarjotaan ratkaisuongelma, vaan täytyy löytää myös konkreettisia ratkaisuja jokapäiväisiin ongelmiin. Te mainitsitte lukuisia tilanteita, joissa lastenhuoltajuuskysymykset aiheuttavat todellisia tragedioita. Vaikkakin meillä on näitä tekijöitä tiedossa, niin niistä pitäisi vielä syvempää tietoa sanoa jäsenvaltiolta. Kiitos. Edustaja Raik, olkaa hyvä. Благодаря, госпожо председател. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja. Haluaisin kiittää teitä tästä EUn oikeusalan tulostaulun esittelystä. Minä olen bulgarialainen meppi, joten kiinnitin erityistä huomiota tietoihin, jotka liittyvät omaan jäsenvaltiooni, ja huomasin, että olemme onnistuneet hyvin ensimmäisen oikeusasteen tapausten ratkaisemisessa. Olemme viidellä sijalla Saksan ja Hollannin edellä esimerkiksi. Ja lisäksi hallinnollisissa kauppa-oikeuden asioissa ja yksityisoikeuden asioissa onnistumme paljon paremmin kuin, esimer- kuin maat esimerkiksi Saksa. Meillä tarvitaan vain sata päivää, Saksassa 500, me olemme seitsemännellä sijalla. Eli Bulgariassa todellakin ihmiset voivat luottaa tähän järjestelmään, mutta Euroopan komissio käyttää indikaattoreita oikeusjärjestelmien tehokkuuden ja laadun mittaamiseen, esimerkiksi aikataulut, saatavuus, pääsy. On, nämä ovat riippumattomia indikaattoreita, mutta entä sitten äh, riippuma, oikeusjärjestelmän riippumattomuus? Se on objektiivinen kriteeri. Joten minä esittäisin seuraavat kysymykset. Uskotteko, että tällainen oletettu riippumattomuus on luotettava indikaattori? Ehkä pitäisi käyttää objektiivisempia kriteerejä oikeusjärjestelmän riippumattomuuden mittaamiseen. EUn aikaisalan tulosta ollut tiedot, jos ne ovat siis myönteisiä Bulgarian kohdalla – Miksi sitten tämä yhteistyö- ja seurantamekanismin kertomus on niin kriittinen ja kielteinen? Tämä oletettu tai havaittu riippumattomuus, sen lisäksi pitäisi käyttää objektiivisia kriteereitä, kuten esimerkiksi tapausten käsittelyn nopeus. Niin. Paljon kiitoksia. Jos katsotaan näitä tulostaulusta liittyviä tietoja, niin pistää silmää, että on olemassa aika paljon jäsenvaltioita, jotka eivät tarjoa lainkaan tietoja käyttöön tai että tässä kertomuksessa niitä ei ole huomioitu, joten kysyisinkin, että mistäköhän tämä johtuu. Toisaalta taas mitä tulee Romaniaan ja Bulgaariaan, niin pitää paikkaansa. Sieltä ei tule aina vain ainoastaan niitä huonoimpia tietoja, mutta täytyy muistaa, että nämä tiedot eivät ole yksiselitteisiä, ne pitää nähdä kokonaisuudessa. Esimerkiksi prosessin kesto, onko se hyvä asia, koska ikään kuin viivästystä on havaittavissa, vai onko kyse siitä, että on toimittu hyvin tarkasti ja yksityiskohtia tarkastellen, eli meidän täytyy katsoa tämä kokonaiskuva huomioiden myöskin muut kysymykset. Mielestäni tässä on seuraavanlainen puute, ehkä vain en huomannut sitä, mutta kysyisinkin, että kauanko kestää tämä prosessi syytteeseen panon alettua siihen asti, kunnes itse prosessi alkaa. Se onkin minun mielestäni paljon jännittävämpi kysymys, ainakin jännittävämpi kuin kysymys siitä, että miten kauan tämä koko prosessi kestää. Eli meidän täytyy todellakin tarkkaan katsoa näitä tietoa, ne antavat jonkinlaista esimakua tästä oikeusjärjestelmästä, mutta meidän täytyy huomioida muutkin kriteerit oikeusjärjestelmään liittyen, kun tätä kokonaiskuvaa arvioidaan. Kiitoksia. Questions. Rouva Misu, teidän esitetty kysymyksiä. Thank you. Thank you for your questions. Kiitos näistä kysymyksistä. Aloitan Rova Sippelin kysymyksestä. Sanoin tämän jo myös alustuksessani. Meidän pitää hyvin varovaisesti arvioida nämä tiedot ja tulkita niitä. Oikeudenkäynnin pituus ei ole pelkästään määrällinen määrä, vaan pitää katsoa myös laatua ja pitää arvioida tuloksia hyvin varovaisesti, mutta jotkut indikaattoreista tässä ovat paljon puhuvia. Ne osoittavat trendin ja olen sitä mieltä, että tiedot, joita yritämme tässä kehittää, sillä en nyt tässä todellakaan sano, että kaikki on, kaikki on jo täydellistä, mutta kaikki tiedot, nämä tiedot antavat hyödyllisiä tietoja ei pelkästään komissiolle ja parlamentille, vaan jäsenvaltioille itselleen. Kun näin ensimmäiset luvut Italian suhteen, ja otan tässä Italian esimerkiksi, sillä Italia aloitti uudistuksen, uudistukset viime vuonna, pituus ensimmäisestä oikeudenkäyntipäivästä Rassin loppuun asti oli kymmenen vuotta. No, minä en tässä nyt uh, osoita, osoita tällaisessa sormella Italiaa, että Italia pitäisi uudistaa, mutta Italia ryhtyy tähän itse, pääministeri ja hallitus ryhtyy tähän uudistukseen, ja sama pätee moniin jäsenvaltioihin. Sitten riippumattomuus. Tai itse asiassa jatkankin Rouva Sippelin kysymyksestä, sillä hän oli nyt viimeisenä puhujana. Miksi jäsenvaltiot eivät ole näissä kaikissa kohdissa. Siihen on eri syitä. Osa jäsenvaltioista ei vielä pysty antamaan vertailukelpoisia tietoja. Jotkut jäsenvaltiot eivät halua antaa tietoja. Me uskomme, että kun yritämme osallistaa ne vuoropuheluun asiantuntijaryhmässä – ja kun näytämme tulostaulun lisäarvon näille jäsenvaltioille, jotka sitä jo käyttävät, me uskomme, että näin prosessi on osallistava ja voimme saada vielä enemmän jäsenvaltioita osallistumaan tähän. Koettu riippumattomuus sitten. Saatat olla eri mieltä, mutta riippumattomuuden kokemus yrityksissä on hyvin tärkeä tekijä, kun yritys päättää, investoiko johonkin maahan vai ei, mutta olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi mennä pidemmälle kuin tämä, ja siksi tässä kertomuksessa vuoden 2015 kohdalla me olemme antaneet myös rakenteellisista takuista joukosjärjestelmän riippumattomuuden takaamiseksi. Nämä tiedot kerätään näistä verkostoista ja aiomme, yritämme edelleen parantaa tietoja, mutta en nyt todellakaan voi sanoa, että koettu riippumattomuus ei olisi tärkeää. Haluan kiittää kaikkia teitä, sillä annoitte minulle mielenkiintoisia näkökulmia, mitä voisi parantaa esimerkiksi rikosoikeus ja perusoikeudet. Meillä on myös eri lähteitä näistä tiedoista. Ja, ja olisimme kiinnostunut näkemään nämä tiedot huoltajuusasioista, sillä perheoikeus on meidän vastuullamme ja ähm, yritämme tätä hoitaa lainsäädännöllä ja, ja johdetulla lainsäädännöllä. Me siis yritämme parantaa näitä tietoja. Ja Rova Sippel puhui, siitä, puhui oikeudenkäyntien pituudesta. Se on myös hyvin hyödyllinen tieto, joka voidaan ottaa mukaan. Tuomarien koulutus seuraavaksi. Se on mukana. En nyt muista sivua, muistaakseni 30, katsotaanpas. 30 on tämä sivu. Olen samaa mieltä siitä, että koulutus on hyvin tärkeää. Jos katsotaan näitä rahoitusohjelmia, jotka koskevat koulutusta, ja jos katsotaan koulutusverkostoja, koulutukseen on rahoite, paljon rahaa. Koulutus on budjetin suhteen tänä vuonna prioriteettina, joten olen todellakin samaa mieltä siitä, että elinikäinen koulutus on tärkeää, mutta tässä komissio ei ole ainoa, joka, joka voi ö, tuoda tämän teidän mainitsemanne vertauskuvallisen paimenkoiran takaisin. Me esitämme prioriteetteja, me otamme verkostot mukaan. Ja vi- pari viikkoa sitten esimerkiksi Rova Jourovan kanssa puhuin rikosoikeudesta ja turvallisuusstrategiasta. Sitä tarvitaan, jotta voidaan kohdentaa rahoja koulutukseen ja kiinnittää huomiota vankiloiden tilanteisiin ja tuomareihin me yritämme siis saada mahdollisimman paljon aikaiseksi, mutta meidän pitää mennä lähemmäksi, ei pelkästään komission, vaan myös teidän ja jäsenvaltioiden on mentävä tähän suuntaan. Katsotaanpa, oliko vielä muita kohtia. Ylläpitokustannukset. Meillä on nyt ehdotus neuvotteluista jotka koskevat vähäisiä vaateita. Ja olemme ehdottaneet maksua maksua tuomareille, joka ei olisi, olisi oikeasuhtainen vaateeseen verrattuna. Ja voitte seurata näitä neuvotteluita. Meillä on vaikeuksia, koska olemme tätä ehdottaneet uskon, että saamme jotakin läpi, sillä saamme teidän tukenne, mutta haluaisin sanoa, että todellakin olette oikeassa. Ylläpitomaksut ovat tärkeitä. Minä, minä, minua kiinnostaisi saada tämän teidän kuusivuotinen tutkimuksenne, sillä te voitte antaa meille hedelmällistä tietoa tämän suhteen. Kiitos paljon kysymyksistänne, jotka ovat meille todellakin hyvin hyödyllisiä. Ja voimme antaa vielä yksittäistä indikaattoreista teille tietoa, minä tai kollegani, jos haluatte. Uh, uh, Kiitoksia, Rova Misu. Nyt valiokuntamme aamupäivän kokous päättyy. Palamme salin kello 15 ja tapaamme myös Rova Misun tuolloin. Mukavaa lounastaukoa.